Oui. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien. La... No niin, hyvät kollegat, koko sali on nyt täynnä, eli voimme aloittaa kokouksemme. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Siihen ei ole mitään huomautettavaa. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista 23. 24. syyskuuta ja 30. syyskuuta 2013. Onko näihin huomautettavaa? Ei. Eli on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. 5. trilogi Mifidistä pidettiin 9. lokakuuta. Ja seuraavista asioista keskusteltiin markkinoiden rakenne, yritysten hallinto, investoijien suojelu, mate- raaka-aineet ja myöskin katsottiin soveltamisalaa ja poikkeuksia. Ja kuudes kolmikantaneuvottelu on sitten 16. lokakuuta. Ja sitten pankeista viides trilogi pidettiin 8. lokakuuta ja siellä saatiin päätökseen ehdollisuudesta ja neuvoston ja parlamentin teksti, joka liittyy rahastoon, sitä käsiteltiin. Ja alustusten pohjalta, joita komissio ja neuvosto pitivät. Neuvottelumandaatti annettiin teknistä työtä varten ja seuraavat kolmikantaneuvottelut pidetään Strasbourgissa 22. lokakuuta. Onko huomautettavaa? No sitten, jos ei ole, niin sitten seuraava kohta esityslistalla. Eli luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevat vakuutukset. Ja esittelijä Terho saakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Tulen nyt hyvin lyhyesti esittelemään teille tämän mietintöluonnokseni perusperiaatteet. Se seuraa Euroopan komission vihreää kirjaa, joka koskee luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttavia katastrofeja ja sitä, onko tarpeen Euroopan unionin toiminnalle tällä alalla. Tämän jälkeen kuulisin mielelläni teidän mielipiteitänne ja odotan tarkistuksia, että voisimme luoda vahvan tekstin. Kuten tiedätte, jäsenmaat kohtaavat erilaisia riskejä ja luonnonkatastrofeen ennustettavuus riippuu erilaisista tekijöistä, kuten meteorologisista ja maantieteellisistä seikoista. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että räätälöidyt ratkaisut ovat kaikkein paras tapa kohdata näitä sekä maantieteellisiä että muita riskejä. Tämän vuoksi tukisin markkinoiden joustavuutta ja räätälöityjä välineitä sen sijaan, että meillä olisi yksi koko sopii kaikille tyyppinen ratkaisumalli. Tämän lisäksi haluaisin korostaa vahvasti ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Se on ensimmäinen askel katastrofien kohtaamisessa. Mitä enemmän ennaltaehkäisyyn investoidaan, sitä vähemmän joudumme maksamaan, kun jotakin pahaa tapahtuu. Tämän lisäksi meidän ei tule luovuttaa yksilön vastuun periaatteesta. On erittäin tärkeää, että ihmiset ja paikallisyhteisöt käsittävät, minkälaisia riskejä on olemassa ja kuinka kalliiksi valmistautumattomuus näiden riskien kohtaamisessa voi koitua. Tämän lisäksi mietintö korostaa myöskin tiedonannon tärkeyttä valintojen tekemisessä olisi hyvä, että meillä olisi parhaiden käytänteiden verkosto ja tietoverkosto, johon ottaisiin myöskin alueviranomaiset mukaan. Haluaisin myöskin muistuttaa lopulta siitä, että luonnonkatastrofit riippuvat toisaalta meteorologisesta ja maantieteellisistä seikoista, ja tämän lisäksi meillä on myöskin ihmisten aiheuttamia katastrofeja, jotka luottuvat huonoon hallintoon tai toimintaan. Luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit kuuluvat eri vakuutustyyppien alaan, eikä olisi soveliasta käsitellä niitä yhdessä. Kiitän huomiostanne ja kuulen mielelläni mielipiteitänne asiasta. Kiitoksia. Merci, monsieur Terho. Kiitoksia, Terho. Seuraavaksi Langen EPPstä. No, okei. Okay. Vielen Dank. Kiitoksia. Sitten Turvalts. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Kuten Langen jo sanoi, niin minäkin olen samaa mieltä valtaosasta mietinnön kohtia. Mitä tulee ennaltaehkäisyyn ja tiedotukseen, mielestäni me tarvitsemme lisää tutkimusta Tämä on suuri haaste vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöille. Siellä ei ole riittävästi tietoa riskeistä, jotka liittyvät luonnonkatastrofeihin. Eli niiden on vaikea laatia oikeanlaista vakuutusta oikeaan hintaan oikean katastrofin osalta. Esitteli ei katso, että yhden mallin ratkaisu olisi sopiva, ja olen samaa mieltä. Jäsenvaltiossa on erilaisia järjestelmiä, jotka toimivat hyvin tällä hetkellä, enkä näe, miksi meidän pitäisi jättää ne ratkaisumallit taakseen. Jälleen rakennusbisnes on globaalia bisnestä. Siellä on jo yhdistetty vakuutusmaksuja, vaikkakin nämä järjestelmät ovat hiukan erilaisia maasta riippuen. Mutta esittelijän tavoin minulla on aika suuria varauksia pakollisia vakuutusjärjestelmiä vastaan, vaikkakin on järkevää yhdistää esimerkiksi vakuutusmaksuja, mutta täytyy aina muistaa, että on mahdollisia, mahdollisuuksia katsoa, millaisia syitä on ottaa vakuutuksia ja millä tavalla voidaan sitten ennaltaehkäistä katastrofien seuraamuksia. Ja sitten kysyisin komissiolta, miksi käsitellään luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja samassa asiakirjassa. En tiedä, onko se nyt järkevää, Luonnonkatastrofissahan on vastuuosio, mutta kun on ihmisen aiheuttamasta katastrofia kyse, niin silloin joku ihminen on siitä vastuussa. Ja siksi luonnonkatastrofit vakuutusten kannalta käsitellään usein osana kiinteistövakuutta tai omaisuusvakuutuksia. Ja tietysti voidaan nähdä yhteyksiä näiden kahden katastrofityypin välillä. Siellähän luonnonkatastrofi yhdistyy ihmisen aiheuttamaan katastrofiin. Ja esimerkiksi rankkasateiden jälkeen voidaan nähdä, että esimerkiksi vesi saattaa aiheuttaa vahinkoja, ja saksalaisilla esimerkiksi on kokemuksia tästä viime keväältä. Mutta kun kyse on vastuukysymyksistä, niin tiedän, että komissio on laatimassa direktiiviä tähän asiaan liittyen, ja tiedän myöskin, että ollaan päivittämässä joka liittyy vastuukysymyksiin. Ilmeisesti tämä offshore-direktiivi on jo valmiina, eli meillä on aika monia tämän tyyppisiä direktiivejä valmiina. Komissiossa on monia pääosastoja, jotka työstävät näitä kysymyksiä, joten ehkä tässä nyt on se riski, että meillä on sääntelyä, joka on sitten ristiriitaista keskenään ja jota voitaisiin kuvalla komission aiheuttamaksi byrokraattiseksi katastrofiksi. No niin, nyt odottelen yhteistyötä esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja kuten Langen sanoi, niin meillä on kaikki mahdollisuudet yhdessä päästä johdonmukaisen lopputulokseen. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Isi ei ole paikalla, te ilmeisesti olette hänen paikallaan. Haluatteko nyt puheenvuoron vai vähän myöhemmin? Govoriti poštovani, govorit ću ime kolegice. Paljon kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti ja puhun nyt kollegani Valeri Mitsin puolesta. Hän ei päässyt tähän tämän päivän kokoukseen osallistumaan puhun luonnonkatastrofeja ja ihmisten aiheuttamia katastrofia koskevista vakuutuksista. Tässä meillä on todellisia uhkia ja teksti on askel oikeaan suuntaan. Olen mietinnön luonnoksen laatijoiden kanssa samaa mieltä siitä, että meillä ei voi olla yhden mallin ratkaisua tähän ongelmaan. Tällainen lähestymistapa edustaisi liioittelua, sitä ei tarvita eikä sitä Euroopassa ole pyydettykään. Ennaltaehkäisy ja tiedonanto sitten. Kaikki osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että parempi tiedonsaanti olisi hyödyllistä, kun pyrimme taistelemaan kuluttajien ja vakuuttajien itsensä puolesta. Tällainen informaatio tulisi olla paikallisempaa ja keskitetympää jotta se voisi tarjota parasta mahdollista hyötyä kuluttajalle. Mietintö ei kuitenkaan käsittele tiedon keruuta sinänsä. Mielestäni meidän tulisi myöskin tarkastella sitä, minkälaista hyvää käytännötä tiettyä tiedon jaossa voitaisiin käyttää, jotta voisimme varmistaa, että tieto kulkee viranomaisten, vakuutuslaitosten ja kuluttajien välillä ilman, että tietosuojaa kuitenkaan loukattaisiin. Ennaltaehkäisyyn liittyen olen sitä mieltä, että mietinnön tulisi mennä pidemmälle korostaessaan viranomaisten roolia kansalaisten tietoisuuden parantamisessa vakuutuskysymyksissä. Vakuutusmarkkinoilla pitäisi olla enemmän eriyttämistä luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien välillä. Mietintö käsittelee asiaa, mutta mielestäni vielä enemmän voitaisiin tehdä tällä alalla. Joka tapauksessa tulisi ottaa huomioon se asia, että tietyissä tapauksissa suurelti ihmisen toiminta pahentaa asiaa. Vastustan myöskin sitä, että meillä olisi tietoa vain liittyen sopimuksiin ja että tieto se tarjottaisiin yksinkertaisemmassa muodossa kuin nykyisin. Tämä liittyy tiedon annon kysymykseen. Vakuutusasioiden tulisi olla riskiin perustuvia ja riittävää ja soveltuvaa tietoa tulisi olla saatavilla. Mielestäni moraalikadon kysymystä ei käsitellä riittävästi ja se on jotakin, mitä tulisi katsoa tarkemmin. Myöskin meidän tulisi rakentaa jotakin, joka mielestäni kattaisi ei-pakollisia vakuutustyyppejä. Ei-pakollisista vakuutuksista sanoisimme, että olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Pakolliset vakuutukset luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien varalta eivät nykyään aina ole välttämättömiä. Tämän vuoksi me tulemme esittämään tarkistuksia näihin asioihin liittyen. Kiitoksia. Si. Monsieur Jean-Paul Besset. Kiitoksia. Sitten Besset, olkaa hyvä. Si, monsieur Jean-Paul Kiitoksia, Goses. Terholle haluaisin sanoa, että tämä mietintö on kaksitahoinen. Toinen taho on mielestäni erittäin hyvä, eli se, joka liittyy siihen, että ennakoidaan asioita ja tiedotetaan, ja toisaalta siinä on asioita, joista keskustella, eli asiat, jotka liittyvät yksilön vastuuseen, kun kyse on valtioista ja Euroopasta. No, kollegoiden puheenvuoroissa todettiin, että meidän täytyy paremmin määritellä, mikä on luonnonkatastrofi ja mikä on sitten ihmisen aiheuttama katastrofi. Ja on tosiaan yhä vaikeampaa tehdä tätä eroa. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa ihmisen vastuu on yhä merkittävämpi luonnonkatastrofien osalta. Ja nyt puhut sunanemesta tai maanjäristyksestä tietenkään, vaan esimerkiksi kuivuudesta, tulvista, helleaalloista, tulipaloista – Eli tämä erottelun tekeminen on yhä vaikeampaa, koska ihmisen vastuu tällaisissa katastrofikysymyksissä, jotka meitä uhkaavat, on erittäin hankalaa. No sitten itse mietinnöstä. Tässä on korostettu ennaltaehkäisyä ja se on mielestämme myönteistä, varsinkin kun katastrofit lisääntyvät ja kasaantuvat yhä enemmän ja ovat yhä monimuotoisempia ja niiden taloudelliset kustannukset ovat yhä korkeampia. Ja tämä saattaa estää talouskehitystä jäsenvaltioissa ja koko planeetalla. Eli kaikki, joka liittyy koulutukseen, tiedotukseen on mielestämme hyvin keskeistä. Ja meidän täytyy nyt katsoa näitä asiakirjoja. Meidän täytyy yksinkertaistaa henkilöiden elämää jotka ovat täysin avuttomia tässä ilmapiirissä. Ja kun ajatellaan näitä kaikkia uhkia, meidän täytyy auttaa ihmisiä Euroopan tasolla laatimalla mahdollisimman standardimallisia asiakirjoja, jotta voimme tietää, minkä avulla voidaan kattaa riskit, millaisiin toimiin pitää ryhtyä ja mitä menettelyitä pitää noudattaa. Myöskin voidaan kuvitella, että voisi olla internetsivusto, joka omistettaisiin juuri tällaiselle tiedon välittämiselle, josta jokainen voisi sitten käydä klikkaamassa omaa aluettaan tai kaupunkia tai kylänsä tai kortteliaan omaa taloaan ja katsoa, millaisia riskejä siihen liittyy. Eli täytyy identifioida riskit ja tiedottaa asioista mahdollisimman paljon. Se on hyvä. Mutta sitten nämä pienet erimielisyydet, joita meillä on esittelijän kanssa, ne liittyvät tällaisen sävyyn, jossa tässä on liikaa korostettu yksilön vastuuta ja tästä on, se on irrotettu sitten valtion vastuusta ja eurooppalaisesta toiminnasta. Kuitenkin nämä katastrofit ylittävät selkeästi yksilön vastuun ja kuuluvat kansalliseen toiminta-alueeseen. En nyt ajattele mitään vakuutustuotteita tai pakollisia yhdenmuotoisia vakuutuksia. Meidän täytyy jättää tähän joustavuutta ja monimuotoisuutta. Mutta kuitenkin Euroopan pitää auttaa pääsemään näihin tavoitteisiin nimenomaan, jotta voimme paremmin valvoa yksilön vastuuta. Meidän pitää harmonisoida ei pelkästään koulutusta, vaan myöskin kaikkia sopimuksia, vakuutuksia, jotta voimme tietää, mihin yksilö sitoutuu, millä tavalla riskit jaetaan ja mitä pohjalta hänen pitää siis toimia. No sitten kun ajatellaan ihmisen aiheuttamia katastrofeja, No jos ajatellaan vaikka saastumista, kemiallista saastumista tai ydinonnettomuuksia, jotka ovat aina mahdollisia, siellä asiat täytyy kyllä analysoida paljon tiukemmin. Ja joka tapauksessa yksityisellä sektorilla ei voi olla mitään säädöksiä, joka täysin voisi suojata meitä ydinonnettomuuksilta. Me teemme tämän suuntaisia tarkistuksia mietintöön ja haluamme tietysti tehdä yhteistyötä esittelijän ja kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Epping, joka toimii Foxin sijaisena. Mr. President. Merci, Monsieur Shuntis. Kiitos sitten Shuntis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι όπως είπαν και οι άλλοι ομιλητές η έκθεση Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tässä toistaisin samaa, mitä muut kollegat ovat keskustelussa sanoneet. Meidän täytyy kiinnittää hyvin tarkasti huomiota tähän aiheeseen, sillä mietintö tuo erittäin tärkeitä kysymyksiä esiin. olemme vasta hiljattain kärsineet maanjäristyksestä Kreikan länsiosissa, varmastikin tiedätte asiasta. Ja muutamia vuosia sitten Välimeren historian suurempia maanjäristyksiä tapahtui ja tämä aiheutti myöskin tsunami-aallon. On olemassa yleistä huolen tunnetta liittyen siihen, että juuri tällä alueella on hiljattain tapahtunut maanjäristyksiä. Meidän täytyy pyrkiä todellakin erottelemaan luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit. Kuitenkin yksilön kannalta näiden kahden seuraukset ovat samoja. Maanjäristykset Japanissa ja muissa seismisissä maissa ovat riski ja niihin liittyvät tulvat myöskin. Komission vihreä kirja tunnustaa, että osittain riskit liittyvät ilmastonmuutokseen. Ja tämä voidaan johtaa takaisin ihmisen tekoihin ja siihen, kuinka ihminen kohtelee ympäristöä. Meidän täytyy tässä mielestäni muuttaa ajattelutapaamme. Kovinkaan selkeää eroa näiden kahden katastrofityypin välillä ei mielestäni ole. Meidän pitäisi tiettyjä rajatapauksia käsitellä joustavammalla, hienovaraisemmalla tavalla. Ihmisen teot selvästikin tietyissä tapauksissa aiheuttavat seurauksia, ja meidän täytyy niitä käsitellä. Tiedon tarjoaminen on eittämättä paras tapa tehdä ihmisille mahdolliseksi varautua ongelmiin, mutta kuinka ja mitä voitaisiin tehdä maanjärjestyksen valmistautumiseksi. Tietenkin voidaan tehdä paljon. Voidaan aloittaa siitä, että rakennukset on suunniteltu sellaisella tavalla, että ne kestävät maanjärjestyksiä siinä määrin, kun tämä on mahdollista. Meidän täytyy mielestäni tarkastella ratkaisuja, joita muut ovat löytäneet ja varmistaa se, että erilaisia malleja on avoinna ja että tietoa vaihdetaan mielestäni tässä tarvitaan vielä jonkin verran tarkistuksia. Mielestäni Euroopan unionin jäsenmaat ovat vastuussa kuluttajien ja kansalaisten suojelusta epämääräisiä vakuutussopimuksia vastaan, sillä eräät tämän alan toimijat ovat häikäilemättömiä. Olemme nähneet tämän katastrofin yhteydessä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Meidän täytyy varmistaa, että tietyt perusperiaatteet ja säännöt ovat olemassa. Muutoin pelkäänpä, että meille tulee vakuutusmarkkinoille sellainen kuplailmiö kuin eräillä muilla markkinoilla on hiljattain ollut. Lopultakin liittyen vielä ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin, mielestäni turvallisuus sääntöihin liittyen tarvitsemme politiikkoja niillä aloilla, joiden tiedämme vaikuttavan negatiivisesti ympäristöön ja ihmisiin. Tämän tyyppisiä toimia tulee rajoittaa tai välttää. Ja on paljon mahdollisuuksia ehkäistä tällaista toimintaa. Ja meidän täytyy myöskin pohtia todellakin sitä, kuinka välttää vakuutusmarkkinoiden kuplailmiö. Ja tulemme esittämään tarkistuksia. Paljon kiitoksia esittelijälle näiden asioiden esiin tuomisesta. Kiitoksia. Langen, vous souhaitiez ajouter un mot. Kiitos. Langen vielä ihan lyhyesti. to s'exprimer? Kiitoksia. Haluaako komissio puheenvuoron? Ilmeisesti ei, eli esittelijä saa loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Hetkinen. Siis eivät halua. Eivät halua. Selvä. Komissio jää mykäksi. Eli esittelijä, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille varjoesittelijöille näistä puheenvuoroista olemme aika pitkälti samoilla linjoilla näistä suurista asioista, eli varmasti meillä on hyvää yhteistyötä sitten, kun lähdemme laatimaan kompromissitarkistuksia ja laatimaan äänestyslistoja. Eli olen aika optimistinen tuloksen suhteen ja kiitän teitä vielä puheenvuoroistanne. Äh, Kiitoksia. Sitten aikataulu. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 22. lokakuuta puolelta päivien. Tarkistuksia käsitellään 25. 26. päivä äänestysvaliokunnassa 17. joulukuuta. Ja sitten täysistuntoon tämä menee helmikuussa 2014. Eli tämä kohta on käsitelty. No sitten seuraavaksi pidämme tauon kello 16 asti ja silloin alamme käsitellä Ferreran mietintöä. Eli jatkamme kokousta kello 16. Älä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 Okay, um, I think we can resume. I... No niin, voimme jatkaa kokousta. Kaikki tärkeimmät henkilöt ovat jo paikalla. Eli seuraavaksi tarkistelemme Elisan mietintöluonnosta. Eli Elisa, kriisinratkaisumekanismi, ole hyvä. Muito obrigada, Sharon. Eu começaria por dizer que esta, este texto Kiitoksia Sharon. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että tämä lainsäädännöllinen teksti, joka liittyy kriisinhallintamekanismin pankkialalla, on erityisluontoinen sillä tavalla, että teemme tämän tekstin parissa yhtä aikaa työtä päätöslauselman parissa ja direktiivi tekstin parissa. Tekstin, joka koskettaa 28 jäsenmaata kyseessä, on pankkialaa koskettava direktiivi. Seurauksena tämä yhteinen kriisinhallintamekanismi on tietynlainen suurempaan kokonaisuuteen liittyvä alempi kategoria, joten näitä molempia asioita tulee ehdottomasti käsitellä yhdessä. Kuten olemme ensimmäisessä käsittelyssä nähneet, me pyrimme tekemään tähän kri- yhteiseen kriisinhallintamekanismiin liittyneen työtä. Kyseessä on siis yhteinen kriisinhallintamekanismi, SRA. Me pyrimme toimimaan niin, että me aiheuta trilogissa käsiteltävän tekstin kanssa mitään ristiriitaisuuksia. Tarkoituksena on siis uuden äh, mekanismi kriisejä varten. Näissä tarkistuksissa valiokunta ei koske komission ehdotuksen ytimeen. Mielestäni yleisesti ottaen komission ehdotus on kunnianhimoinen ja menee samoille linjoille kuin parlamentti vuonna 2010. Tässä on hyvin mielenkiintoisia sisältöjä mukana. Tarkoituksena on säilyttää liikevoima, joka meillä on olemana ollut, ja haluamme vain täsmentää tiettyjä elementtejä tekstissä. yksinäistä elementeistä liittyy päätökseen tuoda pankkilaitos kriisinhallintamekanismin alaiseksi. Kuten mainittua, tarkistuksia on tehty ja mielestäni näitä tarkistuksia pitäisi pyrkiä säilyttämään, sillä niiden tarkoitus on selvittää sitä, minkä tyyppiset laitokset, luottolaitokset ovat sellaisessa tilanteessa, että ne ovat joutumassa maksukyvyttömiksi ja ne pitäisi kriisinhaltamekanismin alle ottaa. Nämä selvennykset ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Ne luovat lisää läpinäkyvyyttä ja selveyttä ja takavat johdonmukaisuutta. Täytyy myöskin luoda tilanne, jossa laitokset, jotka, joita valvonta koskettaa, ovat äh, tarpeeksi selkeästi selvillä Mielestämme valvonnan tasolla näitä tehtäviä tulisi keskittää, vaikka voimme suunnitella eri tasojen välistä tiedonvaihtoa, siis valvonnan ja kriisinhallinnan. Mutta hyvin tärkeästi, tärkeää on se, että määrittelemme sen, kuka on kriisinhallintamekanismista vastuussa. Toinen asia, joka mielestäni on hyvin keskeinen, joka liittyy parlamentin rooliin. Hiukan samalla tavalla kuin keskustelimme aikaisemmin Euroopan keskuspankin jäsenten nimittämisestä ja valvon, yhteisen valvontamekanismin jäsenten nimittämisestä. Meidän täytyy tässä olla tiettyjen perusperiaatteiden kanssa hyvin tarkkoja. Erityisesti kriisinratkaisuneuvoston pääjohtajan ja varapääjohtajan kohdalla. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja ja parlamentin täytyy voida harjoittaa valvontaa näissä asioissa. Sitten kolmas asia, joka on erittäin tärkeä ja perustavanluotoinen tässä keskustelussa kyseessä, on se, että meillä olisi tietynlainen luotto, äh, ratkaisumahdollisuus tai muunlainen julkinen pääomapohja, joka tekisi tämän toiminnan mahdolliseksi. Tämä on hyvin monimutkainen aihe ja tässä asiassa Euroopan parlamentti ei voi konkreettisia pyyntöjä tai vaatimuksia esittää liittyen tämän varannon luonteeseen, mutta tämän kriisinhallintamekanismin täytyy olla uskottava. Emme me voi odottaa kymmentä vuotta, että meillä olisi kriisirakennusrahastossa tarpeeksi varoja toimintaan. Tämä täytyy taata, se on erittäin tärkeää. Meillä täytyy samaan aikaan olla julkisten varojen väline, joka, tätä haluaisin korostaa, joka ei nojaa veronmaksajilta saatuihin varoihin. Meillä täytyy kuitenkin olla julkinen väline, joka tekee mahdolliseksi kriisinhallintarahastoa ylläpitää. Ja tämän lisäksi meillä tulee olla yhteinen kriisinhallintarahasto. Kyseessä ei tässä ole vain pankkisektori, kyseessä ovat kaikki ne laitokset, jotka tämä ehdotus kattaa. Ne maksaisivat rahastoon oman riskitasonsa mukaisia maksuja ja nämä maksut tulisivat siis pankkisektorilta eivätkä veronmaksajien taskuista. Sitten kolmas asia, tämä liittyy hyvin läheisesti näihin alaskirjauksiin, sisäisiin alaskirjauksiin. Olemme hyvin tarkasti läheisesti tekemässä tässä yhteistyötä. Meillä täytyy olla talletusten alaskirjauksen suhteen mekanismi, jota voidaan käyttää heti sellaisella hetkellä, kun vaarat ovat kriittisellä tasolla. Meillä täytyy olla aikataulu tämän tekstin suhteen myöskin selvillä. Tämä tekisi mahdolliseksi luoda luottamusta markkinoille. Ja tällainen mekanismi tekisi mahdolliseksi käyttää tätä kriisiratkaisurahastoa, kun alaskirjaukseen otetaan turvautumaan. Tärkeää on se, että jos rahastoa joudutaan käyttämään, jos varoja siirretään, jos meidän tulee näihin varoihin turvautua, meillä täytyy olla laukaisun mekanismi, ja tämä mekanismi on se taso, jolla tiettyihin varoihin tulee puuttua. Sitten tämä lisäksi Meillä on kysymys eri lainsäädännöllisen tekstien voimaan tulosta. Tämä yhteinen kriisinhallintamekanismi ja muut tekstit ovat osasia yhdessä ja samassa palapelissä ja meidän täytyy toimia niin, että ne ovat johdonmukaisia, että johdonmukaisuutta niiden välillä on ja niin etteivät sisämarkkinat häiriinny siitä, että tämä koko lainsäädännöllinen tekstipaketti tulee voimaan. Nämä olivat ne asiat, jotka minä halusin tuoda esiin, jotka olen, joita olen aikaisemmin korostanut. Teillä on tarkistukset edessänne. Kollegat ovat niitä esittäneet ja minä omalta osaltani tulen esittämään lisää tarkistuksia. Ne eivät kuitenkaan muuta näitä suuria linjoja, jotka tässä esittelin. Ja toivon, että yhdessä tarkistusten kautta voimme parantaa mietintöä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now for the... Kiitoksia sitten EPPstä Corin Wortman-Kuhl. Yes, uh, thank you very much. And... couldn't be here for... Kiitoksia. Silvi ei päässyt Aldesta, joten hän antoi minulle hiukan muistiinpanoja luettavaksi. Ja sitten puhun omissakin nimissäni, mutta teen sen sitten vasta myöhemmin. Eli Alden nimissä Silvi sanoi, että hän pitää hyvänä ehdotusta. Sitä kovasti tarvitaan. On tärkeää, että mekanismi on vastuullinen – ja hänkin haluaa noudattaa säädöksiä, jotka liittyvät tähän ratkaisumekanismiin, kuten Elisakin äsken ja muut puhujat totesivat. Ja sitten kun katsotaan eri osia lainsäädäntöä, niiden pitää olla oikeudellisesti pitäviä, jotta hierarkia pysyy kunnossa, niin kuin päätöslausemassa ja direktiivissä on määritelty. Kun katsotaan valtion apuja ja sitten kriisiratkaisua, ne pitää selventää sekä ajoituksen että valtuuksien osalta, joita komissiossa on. Ja kuinka paljon komissiolla on sitten liikkumavaraa, niin se on hyvin laajaa, kun ajatellaan valtion apuja. Sitten ex ante toiminta toimielimissä on lopullista. Backstop on tarpeen, mutta sen ei pidä olla ennakkoehto jotta kriisiratkaisumekanismia voidaan käyttää. Eli sillä pitää olla valtuuksia käsitellä esimerkiksi rahoituskysymyksiä. Ja ratkaisun pitää pohjautua oikeudenmukaisuudelle ja kaikkien jäsenvaltioiden pitää jollain tavalla olla mukana sitä rahoittamassa. Ja äänestyksissä EKPn edustajalle ei pitäisi olla äänestys oikeutta, koska se pitää pitää erillään valvontaoikeuksista ja isän ja vieraan välillä pitää olla selkeä ero. Eli systeemisessä järjestelmässä isännällä on enemmän saman valtaa. Ja sitten pitää investoida sellaisiin kohteisiin, jotka ovat maantieteellisesti monipuolisia ja joista saa tuottoa. Ja tarkastelulauseke asetusta pitää laajentaa. Ja tässähän on ratkaistu tämä ongelma, joka liittyy pankkikriisiin ja valtioiden velkatilanteeseen. Ja sitten veto-oikeus artiklassa 6. Pitäisikö se lakkauttaa, mikäli ei ole mitään julkista tukea vaadittu? Ja sitten kriisiratkaisumekanismi mekanismi ja neuvoa antavat komiteat. Tässä pitää oppia nyt sitten matkan varrella ja me tarvitsemme asian tuntemusta. Ja varmaan voimme tätä vielä laajentaa tässä keskustelussa. Ja nyt sitten vihreät ja Sven, tämä on varmaan sinun heiniäsi. This Kiitoksia Filip oli varjoesittelijänä tässä asiassa ja itse siitä on äänestetty. Aivan aluksi haluaisin kiittää Elisaa tästä mietinnöstä ja kiitokset myöskin komissiolle siitä, että he ovat äh, tehneet tämän aloitteen ja päässeet eteenpäin asiassa. Tämä oli tärkeä asia, jotta voisimme saada yhteisen valvontamekanismin, josta me olemme yhdessä täällä äänestäneet ja jota olemme yhdessä täällä ajaneet toimimaan. On selvää, että tässä on nyt vastuullisuuden hetki, sillä yhteinen valvoja ilman riittävää yhteistä kriisinhallintamekanismia ei olisi kovinkaan uskottava. Ja tämä on se ongelma, joka meillä on edessämme. Ja sitten toinen kysymys on se, mikä tällainen yhteinen backstop-varautumisjärjestelmä voisi olla. Komissio on antanut tähän vastauksen, vaikka luonnollisesti ongelmat menneisyyden ongelmien osalta jäsenmaat olisivat tässä ensimmäiset vastuulliset, jos alankirjaus ei toteutuisi. Elisan mietintöön liittyen tarkistukset, joita tulemme esittämään, ovat seuraavanlaisia. Aivan aluksi ymmärrämme, että mietintö, artiklat seitsemän ja pyrkivät tässä heikentämään komission ehdotusta tietyltä osin. on mielenkiintoista nähdä, minkälaisia neuvotteluja Euroopan tuomioistuimissa tapahtuu tällä hetkellä. Ne tulevat tarjoamaan meille oikeusperustaan liittyen tiettyjä vastauksia, mutta tällä hetkellä olemme yhä näiden ehdotettujen artikloiden osalta nykyisessä tilanteessa ja mielestämme komissiolle täytyy antaa riittävät valtuudet, jotta koko prosessin laillisuutta ei voitaisi kyseenalaistaa. Luonnollisesti olisi parempi välttää eturistiriitoja ja politisoida prosessia mahdollisimman vähän ja suunnitella uudenlainen rakenne. Meillä oli aikaisemmin EKPn ja yhteisen valvontamekanismin kohdalla samantyyppinen keskustelu, mutta tällä hetkellä tilanne vaikuttaa olevan sellainen, että oikeudellisesti komission täytyy olla vahva, jotta se voisi täyttää oikeudelliset velvoitteensa. Tässä haluaisimme saada enemmän selvennystä ja toivomme, että tuomioistuin tulee pian selventämään, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista, jotta saisimme selvyyttä asiaan. Sitten Elisa ehdottaa tarkistuksessa 72 ja 78 termiä yhteisöllinen väline. Tämä ei ole kovinkaan selvä. On selvää, että tällainen varautumisjärjestelmä ja rahoitus ja on yhä avoin kysymys niin kauan kuin rahoisto ei ole täysin loppuun säädetty. Ja tässä me vastustamme kuitenkin sellaisia muotoiluja, jotka eivät ole kovinkaan selviä. Ja sitten eh, tarkistus 79 täydellinen talletussuoja. Me olemme sitä mieltä, että talletustukset tulee turvata ja paras tapa olisi Simonin mietinnöstä äänestäminen, Sitä me olemme kahta, kaksi vuotta odottaneet. Mutta tässä alaskirjaustilanteessa olisi ehkä parempi, että nämä 100 000 ylittävät talletukset alaskirjattaisiin sen sijaan, että veronmaksajat joutuisivat maksamaan. Tämän vuoksi me emme kannata tätä absoluuttista suojamekanismia. Tämä ei olisi sovelias erittäin suurten talletusten osalta, ainakaan vihreiden näkökulmasta. Ja haluaisimme lisäselvennystä tarkistukseen 34 kyseessä. ole tiettyjen velvoitteiden poistaminen. Tässä Elisa voisi ehkä selventää, mikä tämän tarkistuksen tausta on. Ja sitten sama asia koskettaa myöskin tarkistusta 65. Siinäkin me haluaisimme hiukan paremmin ymmärtää, mikä tällaisen tarkistuksen tausta on. Tässä poistetaan jäsen maiden mahdollisuus tehdä tiettyjä vaatimuksia liittyen fiskaaliseen vastuullisuuteen. Sitten omiin tarkistuksiimme. Mielestämme on erittäin hyvät syyt sille, miksi tämän järjestelmän pitäisi koskea kaikkia pankkeja, ei vain kaikkein suurempia pankkeja. En näe, että sellainen mekanismi, joka jälleen kerran toteaisi, että vain yhteisen valvontamekanismin alaisten pankkien tulisi olla mukana tässä kriisinhallintamekanismissa ja tämän kriisiratkaisun rahaston toimissa, ja että pienemmät jätettäisiin sen ulkopuolelle tai tietyt maat voisi koskaan toimia. Se ei tulisi toimimaan, sillä joka 20. vuosi meidän tulisi todeta, mikä tilanne on tässä Periaatteessa ollaan ajamassa sitä, että Myynikin suuralueella pitäisi olla oma pankkijärjestelmä, joka 20. vuosi tilanne arvioittaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että heillä ei olisi varsinaista kriisinhallintaa hallintamekanismi, joka koskettaisi tätä. Tämän vuoksi Yhdysvalloilla on oma liittovaltion mekanismi. Tämä tarkoittaa sitä, että vo- meillä voisi olla todellinen toimiva järjestelmä, joka voisi suojella veronmaksajia siltä, että he joutuvat jälleen kerran maksamaan laskun. Mutta eräissä muissakin maissa, Saksassa ja Itävallassa, vaarana on se, että, ja tämähän on luonnollisesti Saksan hallituksen kannan tausta. Vaarana on se, että institutionaaliset eh, suojelujärjestelmät jo kattavat suurelta osin sen työn, jonka me nyt haluaisimme antaa eurooppalaiselle mekanismille. Ja koska tämä työ on jo turvattu, ne ovat sitä mieltä, että niiden tulisi maksaa vähemmän tähän eurooppalaisen kriisiratkaisurahastoon, sillä muiden maiden laitokset eivät ole vastaavien järjestelmien piirissä. Ja tämä heijastelee sitä, kuinka saksalainen järjestelmä on rakennettu. Näin tulisi olla myöskin eurooppalaisella tasolla. Siimonen mietintö tuo nämä institutionaaliset suojelujärjestelmät yhdeksi mahdolliseksi talletussuojajärjestelmäksi. Ja ne, jotka haluaisivat itse hoitaa vastuunsa tällaisella omalla järjestelmällä, maksaisivat vähemmän kriisiratkaisurahastoon. Meidän tulee tarkastella hyvin läheisesti sitä, mitä me vaadimme pankeilta, jotta ne voidaan ottaa tähän kriisinhallintaan mukaan. Kuten Silvi Gulaarkin on maininnut, meidän tulisi parlamenttina saada samantyyppiset valvonta mahdollisuudet, kuten olemme saaneet EKPn kohdalla. Parlamentti tulisi ottaa mukaan ja lopulta meidän tulisi tehdä selväksi, että sekä julkiset että yksityiset rahoitusjärjestelmät voivat joutua mukaan Tämän lisäksi tuemme Elisan ehdotuksia. Tulemme esittämään tarkistuksia ja odotamme yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa nopean prosessin merkeissä. Korin on oikeassa, laatu on aina tärkeintä, mutta sen lisäksi tässä meidän pitäisi todellakin pyrkiä pääsemään nopeasti eteenpäin neuvoston kanssa. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia. EKRstä kukaan ei ole paikalla. Sitten Guesta. Ja, danke, Sharon. Kiitoksia Sharon. Minä nyt en tosin ole varjoesittelijä. Kollega nyt ei ole vielä päässyt paikalle liikenteestä johtuen, joten emme ole ehtineet paljon tästä puhua, mutta voin nyt kuitenkin sanoa, että tämä mietintö on meistä ihan hyvä ja se menee oikeaan suuntaan. Joitain ongelmia henkilökohtaisesti minulla kuitenkin tässä on, ja meidän täytyy katsoa, millaisia tarkistuksia voidaan sitten laatia – Eli tämä bail-in-kysymys. Eli voidaanko tähän, voidaanko tällä tavalla suojella veromaksajia? En kuitenkaan ole ihan varma, päästäänkö tähän tavoitteeseen bail-inin kautta. Se on ihan selvää. Tämä täytyy vielä varmistaa. Ja sadan tuhannen kynnys on pidettävä suojattuna, se on ihan selvää. Mutta entäs sitten suuremmat summat? Jos ajatellaan vaikka PK-yrityksiä, jotka voivat menettää valtaosan omaisuudestaan. Eli tässä on vielä avoin kysymys, eli johtaako tämä sitten siihen, että jossain toisessa kohtaa täytyy sitten antaa valtion tukea, jotta yritys pysyy toimintakykyisenä. Ja sitten tämä ei koske kaikkia vakuutuksia, mutta jos katsotaan vaikka eläkkeitä, vanhusten huoltoa, eli jos siellä käytetään tätä bail-in-menetelmää, niin en nyt ihan ymmärrä, miten tässä voidaan toimia. Eli ehkä tässä pitäisi vähän lykätä näitä asioita. Eli tässä nyt on pari epäilystä Bellinin osalta minun osaltani. Ja sitten Thomas Hendel varmaan seuraavassa keskustelussa voi sitten sanoa tästä jotain vähän tarkempaa. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten muut puhujat. Wolf Klintz. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia, Sharon. Kiitoksia, kiitoksia Sharon. Aivan lyhyesti haluaisin korostaa kysymyksen tärkeyttä tämän keskustelun aiheen tärkeyttä ja meidän täytyy myöskin liittää tämä kysymys pankkiunioniin ja todeta, että tämä rakenne, jos onnistumme saattamaan sen toimintaan, tulee luomaan paljon enemmän luottamusta markkinoille. Ja voimme myöskin tässä säädellä luottojen hintoja eri jäsenmaissa paljon paremmin, sillä on mahdotonta ajatella, että ähm, jokin yritys joutuu maksamaan välillä kaksinkertaisia korkoja otettuaan lainan tietystä maasta kuin että olisi ottanut sen jostakin toista, toisesta jäsenmaasta. Tämä myös katkaisisi valtioiden ja pankkisektorin välistä sidosta. Me olemme sitoutuneet tässä työhön, jossa tarkistuksia pitäisi nyt ennen viikonloppua saada annettua. Haluaisin keskittyä neljään tärkeään kysymykseen. Meillä on tässä turvaverkkokysymys tämä kuuluissa varajärjestelmä. Tämä olisi tietynlainen lainajärjestelmä, joka tekisi mahdolliseksi luoda luottamusta järjestelmään. Ja tässä tapauksessa meidän tulisi nyt jo pohtia tämän backstopin, tämän eurooppalaisen turvaverkon luomista yhteisten, yhteisöllisten sääntöjen puitteissa. Tämä on erittäin tärkeä asia erittäin tärkeää, että voisimme nyt jo lähettää luottamusviestin tallettajille ja kansalaisille. Toisekseen mielestäni meidän tulisi kiinnittää huomio seuraavaan asiaan. Meidän tulisi pystyä tekemään vetomuksia tai turvautumaan neuvostoon. Monia päätöksiä tullaan tekemään sen jälkeen, kun tämä komission aloite on saatettu toimintaan ja on erittäin tärkeää, että näitä päätöksiä voidaan myöskin saattaa kyseenalaiseksi. Tätä ei ole paljon käsitelty, mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen. Sitten tällainen eurooppalainen kriisinhallintamekanismi rahastonsa kanssa – vaikuttaisi myöskin kansallisiin mekanismeihin. Tämä on vielä asia, joka vaatii lisäselvennyksiä. Sitten viimeinen asia. Minkälainen suhde olisi tällä kriisinratkaisuneuvostolla, komissiolla ja neuvostolla? Tämä kriisinratkaisuneuvosto tekisi päätöksiä ja sitten Euroopan komissio niitä toteuttaisiko? Tämä Nämä asiat olivat nyt minun tarkistusteni sisältö. Haluaisin tässä kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä siitä tavasta, jolla he ovat tätä kysymystä käsitelleet. Toivon, että pystymme saattamaan työn päätökseen. Ja luonnollisesti meidän tulisi kunnioittaa aikarajoja, jotka on määritelty. Eli sitä, että ennen Euroopan parlamentin vaaleja nämä kysymykset olisi jo käsitelty. Kiitoksia. Okay, thank you. Uh, ne- Kiitoksia. Sitten Dorfman. Thank you, for Vorsitz. Kiitoksia, puheenjohtaja. Clint jo sanoi aika paljon siitä, mitä halusin sanoa. Vielä palaisin vielä tähän, miten pieniä pankkeja kositellaan. En ole ihan samaa mieltä kuin Gigold. Meillähän on näitä rahastoja tällaisille pankeille, kuten osuuskuntapankeille. Mutta realiteetti on, tai todellisuus on osoittanut, että monissa tapauksissa tällaiset rahastot ovat kyllä olemassa – ja niillä voidaan kattaa tietyt tapaukset ja niitä voidaan järkevästi kehittää näiden pankkikonsernien sisällä. Eli on tärkeää mielestäni, kuten monet puhujat ovat todenneet, että meidän täytyy tosiaankin miettiä, millä tavalla pienet ja keskisuuret pankit liitetään tähän rahastoon. Ja kun ajatellaan, mikä tällä hetkellä on tilanne ja mitä kriisin aikana on osoittanut hyväksi, niin haluamme jatkaa tällä tiellä. Ja tietysti yksi ratkaisu voisi olla, että tällaiset pankit joutuisivat osallistumaan hyvin pienillä summilla, kun katsotaan niiden riskejä ja lasketaan niiden tuloja. Mutta jos tällainen rahasto on kansallisella tai alueellisella tasolla, niin täytyy katsoa, että mitä riskejä se kattaa, mitä sinne pitää maksaa ja mitä eurooppalaisilta rahastolta voidaan näissä tapauksissa odottaa. Ja tähän liittyy sitten toinen kysymys, eli onko mitään järkeä ottaa näitä pankkeja mukaan tähän järjestelmään. Eli näitä ongelmia täytyy katsoa vähän lähempää ja meidän täytyy varmistaa se, että pankkeilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia markkinoilla. nämä rahat eivät tule mistään tyhjästä, vaan nehän tulee viime kädessä pankkien asiakkailta. Ja siksi on erittäin kiireellistä, että pankkeja käsitellään samalla tavalla ja varmistaa se, että instituutiot, joissa on jo vakuutusjärjestelmiä olemassa tällä hetkellä, eivät joudu sitten kaksinkertaisen rasituksen kohteeksi, koska he ovat toimineet tähän mennessä vähän vastuullisemmin kuin muut.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 ole puhelistalla, eli käytän puheenvuoron nyt. Olen nyt vähän ristiriitaisella kannalla, koska yhtäältä poliittisesti ehdottomasti olen sitä mieltä, että meidän täytyy saada tämä järjestelmä käyttöön. Meidän täytyy saada pankkiunioni ehdotus ja sitä pitää vahvistaa. Mutta mitä enemmän katson tätä, niin sitä enemmän mietin, miksi kaikki pitäisi laittaa samaan lainsäädäntöön, koska tämä alkaa nyt näyttää hiukan monimutkaiselta. Olen Gunnarin kanssa täysin samaa mieltä. Eli perusasiakirja, jossa käsitellään sääntöjä ja sitä, kuinka paljon joustavuutta on tai ei ole, niin sehän kuuluu tähän pankkidirektiiviin ja päätösasemaan, joka kattaa koko EUn. Eikä voi olla niin, että osa EUsta toimii eri tavalla pankkien osalta ja olisi erittäin ikävää, että nyt kun on tässä vakausmekanismissa, niin joutuu heikompaan asemaan johtuen siitä, millä tavalla se kytkeytyy sitten asetukseen ja muihin asioihin. Tietysti pitää olla asetus, jotta voidaan perustaa tämä viranomainen, niin kuin aiemminkin on tehty. Ja direktiivejä ei sovelleta silloin väärällä tavalla, mutta meidän täytyy kuitenkin viitata pankkidirektiiviin, koska muussa tapauksessa saatetaan joutua ongelmiin. Sitten on yksi ongelma, sen suhteen, kuka sitten voi käynnistää nämä kriisinratkaisumenettelyt. Ja sehän liittyy siihen, millainen rooli komissiolla on. Usein on sanottu, että kriisinratkaisuviranomainen, jota tässä ehdotetaan, jollain tavalla olisi rinnakkaiden Yhdysvaltioiden FDIClle, mutta ei ole mitenkään mahdollista se, että se mikä tässä nyt olisi, ja me voisimme toimia samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, koska sehän on täysimittainen sääntelyvirasto, joka palvoo myöskin pankkeja. Ei se ole pelkästään kriisinratkaisuviranomainen, vaan sillä on asian tuntemusta myöskin rahoitusvalvonnasta. Ja sitä sitten tarvitaan, kun kyse on instituutioiden ongelmien ratkaisemisesta. Ja useinhan on sanottu, että siellä on vastaratkottu pieniä ongelmia, ja kun kyse on isoista ongelmista, niin Yhdysvalloissakin sitten vähän katsotaan muualle ja mietitään, mitä muuta ehkä pitää tehdä. Täytyy myöskin muistaa, kun puhutaan isäntä- ja vieraskysymyksistä, eli millä tavalla tämä pankkijärjestelmä pitää toimia, jos on yksi palvelupiste, niin sitten täytyy katsoa, että isännän säännöt ovat voimassa ja tästähän on keskusteltu myöskin kansainvälisesti Yhdysvaltojen kanssa. Eli isäntä siirtyy syrjään. Ja jos isäntä ei ole valmis siirtymään syrjään, niin sitten mennään näihin monen tahoisen järjestelmään. Ja samanaikaisesti meillä saattaa olla kansainvälisiä sopimuksia – Ja toisaalta voidaan sitten etääntyä tästä periaatteesta EUn rakenteissa, jos me yritämme saada isäntiä liikaa mukaan tähän toimintaan. Jos käsitellään niitä, jotka ovat tämän järjestelmän ulkopuolella, niin sitten asia on erilainen. Mutta oikeudellinen rakenne on aika mielenkiintoinen. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Sitten tästä ei ole mitään opt-out-mahdollisuutta mutta sitten se siirtyy erilaisiin pankkeihin, jotka on määritelty eri kriteerein. Ja tällä hetkellä kyse on niistä, joska, joita aikaisemmin EKP on valvonut, mutta tietysti kaikki pankit ovat mukana tässä valvontamekanismissa. Eli voidaanko vain sanoa, että se liittyy tiettyihin pankkeihin, joilla on ollut ongelmia. Eli nyt minun täytyy tosiaankin miettiä, että miksi näin toimitaan. Mielestäni tässä nyt heikennetään näitä yhteisiä sääntöjä, eli että kaikkia pankkeja ei valvota samalla tavalla ja ne ovat keskenään erilaisia. Ja me joudumme ehkä katumaan sitä, eli paras tapa hoitaa tämä ongelma ehkä olisi se, että olisi tarkastelulausema, jossa sanotaan, että ajan mittaan, mikäli nämä pankki, siis tiettyjä pankkiryhmiä voidaan laajentaa. Ja meidän täytyy nyt miettiä, ja millainen rakenne meillä on käytössä. Enkä nyt ole varma, pitäisikö sitä rajoittaa tähän yhteiseen valvontamekanismiin, mutta kyseessähän kuitenkin teollisuuden rahoitusta ja tiedän millaisia arkaluontoisia kysymyksiä joissain maissa on, ja jotka ne ehkä halua tähän liittyä, mutta pidemmän päälle meidän kannattaa kuitenkin miettiä sitä. Ja miten rahastoa sitten käytetään? Tulen aika hämilläni. Tässä on toistettu tämä pelastussuunnitelma ja on sanottu, että ei voida viitata valtion tukeen, mutta eihän mikään pankki tai instituutio voi viitata rahastoon. Ei rahasto ole osa mitään instituutiota, vaan sen tarkoituksena on olla pääoma varantona hätätapauksissa ja meidän täytyy selventää, mitä rahastolla voidaan tehdä eli pääoma, jolla voidaan kattaa kustannuksia, pelastaa pankkeja. Ja sitten kun tehdään valintoja, niin pelataan, pelastetaan pk-yrityksiä tai tiettyjä tallettajaryhmiä, niin se tarkoittaa silloin, että joku muu on joutunut heikompaan asemaan kuin jos haluaisit mennä konkurssiin, ja silloin voidaan käyttää rahastoa sellaisiin tapauksiin. Sillä voidaan esimerkiksi estää konkurssihuutokauppoja. Nämä voivat käydä hyvin kalliiksi, koska tämä nyt on yksi rahaston pääkäyttötarkoituksista. Jos nyt jo puhutaan siitä jonkinlaisena turvaverkkona, johon aina turvaudutaan, että se on jonkinlainen sosiaalinen turvaverkko pankeille, niin siinä nyt sitten taas sanotaan, että pankit ovat liian suuria kaatumaan ja että huolimatta kaikesta, mitä on sanottu, niin kyllä me jollain tavalla kuitenkin sitten pelastamme nämä pankit. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, mitä sanomme. Ja meidän täytyy tehdä hyvin selväksi, että rahaston käyttöönotto on viimeinen oljenkorsi. Ja sen pitää noudattaa samoja valtion tukisääntöjä kuin muutenkin. Ei voida joutua tilanteeseen, jossa Ruotsissa on rahasto, jonka se on saanut keräämällä varoja pankeista ja jota voidaan soveltaa valtion tukisääntöjen ajalta, mutta sitten pari muuta, kolme muuta maata voivat luoda rahastoon ja silloin ei tarvitse noudattaa samoja sääntöjä. Eli näissä asioissa pitää toimia täsmälleen samalla tavalla, eli minkäänlaista erityisasemaa ei voi kenelläkään olla. Tässä on vielä pari muutakin asiaa, mutta ehkä teen niistä sitten tarkistuksia, mutta lopuksi sanoisin vielä, että jos rahasto on toiminnassa ja sillä tehdään asioita, niin meidän on varmistettava, että saamme vastinetta rahalle. Eli jos yksityisiltä instituutiolta kerätään varoja ja sitten varat käytetään, niin pitää olla jonkinlainen järjestelmä, ex post-järjestelmä, jolla voidaan varmistaa, että varat on käytetty järkevästi ja oikealla tavalla. Ja tämä on ihan normaalia taudepitoa, ei se ole mitään noita vainoa. Mutta tämä on asia, joka on pantava tähän mukaan, koska voidaan kuvitella, että tämä nyt heti ensimmäisen kerralla ei varmaan mene oikein, ja täytyy sitten katsoa, miten virheestä opitaan. Jos näitä arvioita ei tehdä, niin silloin ehkä toisella kolmannella kerralla voidaan pärjätä paremmin. Eli yritän puhua tai puuttua näihin kysymyksiin tarkistuksissamme, Täällä on vielä aika pitkä puhujalista. Ja, eli tässä on puhujalista. Lulling, Peter Simon, Marianne Tyson, uh, Slavoma Nitra, so if there's anybody else. Eli jos joku muu vielä haluaa puheenvuoron. Ja siis tämä oli uskin järjestys. Eli ensimmäisenä oli Astrid. Ole hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin pahoitella sitä, että saavuin kokouksen myöhässä. Minun piti naisten oikeuksien valiokunnassa osallistua äänestykseen koskien kiintiödirektiiviä, joten en siksi pystynyt osallistumaan tämän keskustelun alkuun enkä kuullut esittelijän alkupuheenvuoroa, mutta haluaisin tehdä muutamia yleisiä huomioita ja tuoda erityisesti esiin, kuten voitte kuvitella, kuinka tärkeää tämä asetus on. Tämä puuttuu erittäin vakavaan asiaan, jolla on hyvin moninaisia seurauksia, sillä yhteisen kriisinhallintamekanismin luominen vastaa tiettyä tarvetta ja meille Euroopan parlamentin jäsenille tämä on hetki osoittaa tietynlaista jämäkkyyttä. erilaisten pyrkimysten edessä nämä heikennyspyrkimykset tulevat neuvostossa tietyistä hallituksista, kuten tiedätte. Minä olen sitä mieltä, että komission jäsen Barnier on tehnyt hyvin antaessaan vahvan ehdotuksen huolimatta siitä, että tässä on ehkä hiukan hauras oikeusperusta – mutta kun olosuhteet ovat sellaiset kuin ne ovat, olen sitä mieltä, että hänen tuli toimia sillä tavalla kuin hän toimi. Sillä kriisin hallinta pankkisektorilla tulee olemaan hyvin tärkeä asia tulevaisuudessakin ja Tämä myöskin on asia, joka liittyy valvontaan läheisesti ja kaikki asiat tulisi tehdä mahdollisimman selväksi. Mitä enemmän tällaisia varjoalueita meillä on, sitä suurempi riski on, että kriisejä puhkeaa. Riippumattomuus mielestäni näiden valvontaviranomaisten riippumattomuus, jota me olemme luomassa, on kaikkein tärkein asia aloitteessa. Sillä näiden valvontaviranomaisten tulee tehdä hyvin vaikeita päätöksiä ja meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta näihin päätöksiin eivät vaikuttaisi kansalliset intressit, vaan ne tehtäisiin yleisen eurooppalaisen intressin näkökulmasta. Kaikki sellainen, mikä tekisi jäsenmaille mahdolliseksi ohjata prosessia niille edulliseen suuntaan, tulee mielestäni estää. Tämä koskettaa erityisesti päätösrakennetta, päätöksentekojärjestelmää, sitten koti ja vieras raporttien jao, jaon. Tässäkin on hyvin herkkä tasapaino käseessä. Kyseessä haluaisin toistaa, että meidän täytyy olla erittäin varovaisia kaikissa näissä asioissa, sillä olen varma, että jäsenmaat haluavat varmastikin yhdellä kädellä pyrkiä viemään sen, mitä ovat esittäneet toisella kädellä antavansa. Tässä täytyy olla hyvin varovainen ja tässä valiokunta varmastikin saa vahvan liittolaisen. Jos olette samaa mieltä minun kanssani, jos suurin osa siis on tästä peruslinjasta samaa mieltä kanssani. Minulla on aikomuksena esitellä muutamia tarkistuksia, mutta en nyt lähtisi puhumaan niistä tarkemmin. Periaatteessa olen sitä mieltä, että meidän täytyy tässä ajaa selkeä eurooppalaista kriisinhallintamekanismia, joka olisi yksi peruspilareista pankkiunionissa, mutta me emme voi luoda tässä mitään romahdusaltista rakennetta, sillä tämä saattaisi saattaa meidät vielä pahempien ongelmien eteen. Tässä oli siis se viesti, jonka halusin tänään antaa. Ja palaan sitten tarkempiin yksityiskohtiin sen jälkeen, kun olemme antaneet tarkistuksemme. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Jotkut haluavat toisen puheenvuoron, mutta en voi sallia sitä, koska meillä on vielä äänestyskin hoidettava ennen kokouksen loppua. Ja sitten myöskin esittelijän täytyy saada vielä puheenvuoro. Sitten Peter Simo. Anknüpfen. przewodnicząca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viittaan nyt siihen, mistä on aikaisemmin jo puhuttu. Meidän täytyy selventää, kuka on mukana tässä yhteisessä kriisin ratkaisumekanismissa. Muistuttaisin, että maat, jotka tällä hetkellä ovat euroalueen ulkopuolella, jos ne haluavat liittyä tähän yhteiseen kriisiratkaisurahastoon, niin niiden täytyy silloin olla mukana myöskin muissa mekanismeissa. Mutta nyt kyse on siitä, millä tavalla tämä vaikuttaa sitten sisämarkkinoiden eheyteen. No itse edustan Puolaa, maata, joka edelleen on euroalueen ulkopuolella. Ja tämä komission toimi on kyllä askel taaksepäin, kun sitä verrataan siihen, mitä saatiin neuvotelluksi kompromissina yhteisen valvontamekanismin osalta. No jos lähtee mukaan tällaiseen mekanismiin, niin euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion on liityttävä tämän yhteiseen kriisin ratkaisumekanismiin myöskin. Ja järjestelyt ovat tässä kohtaa täysin erilaiset kuin esimerkiksi valvontamekanismin osalta. Ja tässähän on nyt ongelma. Tätä ehdotusta on vaikea hyväksyä, kun katsotaan, miten äänet ovat jakautuneet tämän mekanismin johtokunnassa eri tahojen välille. Ja muistuttaisin, että isäntämaiden edut saattavat olla täysin erilaisia, niin niistä ainakin tulee olemaan – Ja jos näitä ääniä ei lasketa mukaan, niin se on kyllä riski, jota emme ole valmiita hyväksymään. Mielestäni isäntämaiden tässä johtokunnassa pitäisi saada yksi ääni kunkin. Ja jos me nyt hyväksymme valvontamekanismin järjestelyt ja jos siitä on jotain rahoituksellista hyötyä rajat ylittävissä toimissa, niin silloin täytyy miettiä tätä periaatetta, joka takaa kaikille jäsenvaltioille sen, että mitään suurempia kustannuksia ei koidu kyseiselle maalle – verrattuna tilanteeseen, jossa ei ole mitään yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Ja tämä johtaa epäilyksiin sitten sen suhteen, onko komissiolla hyviä, hyviä aikeita, kun ajatellaan näitä kustannuksia Euroopan unionissa. En vieläkään tiedä, miten komission tekemät päätökset kriisinratkaisumekanismin osalta liittyvät sitten tähän riitojenratkaisumekanismiin. Nämä valtuudet koskevat ainoastaan johtokuntaa ja euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot. voisivat saada aikaan paremmat äänestysjärjestelyt tässä oli ryhmitelty näitä ääniä, mutta sitä ei kuitenkaan vielä ole taattu, varsinkaan tässä kriisiratkaisumekanismissa. Ja sitten lopullinen sopimus, joka olisi puolueeton. Tässä kohtaa komission ehdotukset torjuvat tällaiset ajatukset – ja sitten Euroopan keskuspankin toiminta yhteisessä valvontamekanismissa menee päällekkäin toimivaltuuksien kanssa, jotka liittyvät kriisin ratkaisumekanismiin. Tavoitteena on torjua tilannetta, jossa tulee kriisi ja tämä silloin osoittaisi, että valvontapolitiikka on epäonnistunut. Jos otetaan huomioon institutionaaliset järjestelyt, niin vieläkään ei tiedetä, millä tavalla toimet, joita on tehty kriisinratkaisumekanismissa, kohdistuisivat kriisin hallintaan sinänsä vai yritetäänkö tällä vain sitten torjua mahdollisuutta, että uskottavuuden puute pahentaa riskejä mutta me käsittelemme näitä kaikkia sitten tarkistuksissa. Hyvä, okay. Kiitoksia. Viki on nyt paikalla, joten hän saa seuraavan puheenvuoron. Yes, I apologize. I was very... Kiitoksia pahoittelen. Minä olen toisessa valiokunnassa. Haluaisin kiittää hyvin paljon mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro, vaikka tuli myöhässä. Aivan aluksi ää, äh, tämä ää, äh, yhtenäismarkkinat ja valtion tuet. Tässä on erittäin tärkeää tehdä selväksi se, että valtion tukijärjestelmät ää, koskettavat tätä koko yhteistä kriisinhallintamekanismia. Vaikka komissio on tehnyt ehdotuksen tällaiseksi ähm, valtion tason ylittäväksi mekanismiksi, tämän lisäksi valtion tuet ovat erittäin tärkeät läpi koko yhtenäismarkkinoiden. Ja hyvin tärkeää on myöskin se, että me purkaisimme pankkisektorin ja valtiosektorin välisen siteen. Minua huolestut jonkin verran tämä ehdotus poistaa viittausvaltion tukeen tämä teidän tarkistuksena 28. Meidän täytyy selventää se, että valtion apusäännöt ovat tässä voimassa. Ja sitten nämä kaksi toimea kriisinhallintamekanismissa kaksi elintä tulee erottaa toisistaan, ettei meillä tule eturistiriitoja. Ja tässä tulee komission kompetenssi tehdä selväksi. Sitten myöskin komission rooliin liittyen on hyvä, että otitte pois osan liittyen siitä, että komissio voisi yksinään vetää tämän laukausmekanismin pois. Tämähän herättäisi erittäin paljon kysymyksiä. Kysymyksiä myöskin Euroopan pankkiviranomaiseen liittyen, kun pankkiviranomainen on saanut sovittelumandaatin, mikä komission rooli sen jälkeen on. Tätä täytyy selventää. On hyvä, että te olette tätä ADR ottaneet mukaan. Haluaisin, että nämä kaksi lainsäädännöllistä osaa yhdistetään lähemmäs toisiaan. Jos tulevaisuudessa tätä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä tulla muuttamaan. Tätä muutosta pitäisi myöskin eh, heijastella sitten yhteisessä kriisinhallintamekanismissa ja päinvastoin. Monet ihmiset ovat tässä puhuneet siitä, että että äh, lakosmekanismi ei ole Ekonin mietinnön kanssa samoilla äh, linjoilla ja että RRDn osalta se täytyy ottaa huomioon. Minä en ole jonkaan tässä tarkistuksessa 22 ymmärtänyt teidän viitataustanne tähän kriisinratkaisun neuvoston rooliin. Ehkäpä en vain itse ymmärtänyt sitä. Sitten tämä kokonainen isäntä kysymys, isäntä valtioiden rooli. Tämä vi- tar- tarkistus 51 on hiukan huolestuttava, koska se keskittyy liikaa tähän isäntäinstituutioon. instituutioon ja tämä olisi tietyissä jäsenmaissa hankala. Haluaisin nähdä, kuinka nämä isäntäviranomaiset saisivat jonkin verran enemmän toimivaltaa kriisinhallintamekanismin valmistelussa. Tämä lisäksi on erittäin tärkeää, että komissio ei avaa tässä ovea tulevaisuudessa vastuullisuuden suhteen epävarmuudelle. Näiden riskien täytyy olla tulevaisuudessakin aivan selvät myöskin talousarvion osalta ja se täytyy tehdä erittäin selväksi. Olen myöskin sitä mieltä, että jäsenmaat, jotka eivät osallistu, tässä juuri kuulimme puolueesta kollegalta, heillä täytyy olla oikeus osallistua äh, tähän kriisiratkaisuneuvoston toimintaan, vaikka ne eivät ole mukana. Ja sitten nämä tietynlaiset äh, turvalausekkeet niin, että ihmiset voivat äh, tuoda ongelmia esiin. Tältä osalta meillä täytyy olla oikeudellista selkeyttä. Ja tiedän, että eräät kollegat olivat hiukan huolestuneita siitä, miksi asiat etenevät hitaasti pankkiunionin hyväksymisen suhteen, mutta mielestäni tässä kyseessä on se, että tämä, tälle koko rakenteelle pitää luoda oikeudellista selkeyttä. Viimeinen asia, jonka me haluaisimme toteuttaa, on se, että kiirehdimme ja sitten luomme jotakin, joka tulevaisuudessa oikeudellisesti epäselvää. Me tarvitsemme todellista demokraattista valvontaa ja oikeudellista selkeyttä. Kiitos Filip, olitko sinä halunnut myöskin pyytänyt puheenvuoron? sinä et kyllä saa enää toista kertaa Sven. Filip voi käyttää puheenvuoron, jos hän haluaa. Olen pahoillani, mutta yritit asettaa ennakkotapauksen niin kuin aina. Itse olen tullut juuri yölennulta Washingtonista, mutta jos ei ole ketään uusia puhujia, niin sitten esittelijä saa jälleen puheenvuoron. Well, thank you very much. I'll speak in English to be... Kiitoksia. Puhun nyt englantia. koska kello on jo paljon. En nyt kaikille voi vastata henkilökohtaisesti. Haluaisin vain kertoa, että olen pannut merkille kaikki kommentit ja ehdotukset. Ja yritän jatkaa tässä hyvässä yhteistyön hengessä, joka nyt on saatu luotua. Ymmärrän kyllä oikein hyvin, että halutaan nyt tämä mekanismi, tämän puitteet ja Sharon ja muut tästä puhuivat. Ja toisaalta se täytyy tehdä yhteen sopivaksi ratkaisumekanismin kanssa. Se, että meillä on kriisin ratkaisumekanismi ja valvontamekanismi, meidän pitäisi pitää kiinni tästä ja tämä vastaa hyvin pitkälti sitä, mistä Marian Tissen puhui. Eli tämä on universaalinen, kun katsotaan, mitkä pankit ovat katettuina. Mutta tietysti on suhde järsivaltioiden välillä, joiden pankkeja valuutan yhteisessä valvontajärjestelmässä. Ja sitten on tämä kriisinratkaisumekanismi, koska muutenhan tässä ei ole järkeä. Täytyy muistaa, että jos meillä on vahva valvoja, niin suoraan tai välillisesti – sillä on täydet valtuudet niiden pankkien osalta, jotka sijaitsevat tietyissä jäsenvaltioissa. Ja silloin on väistämätöntä, että pitää olla yhteinen kriisiratkaisujärjestelmä ja sitten tämä yhteinen kriisinratkaisurahasto. Eli nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä ja toisaalta ei saa olla myöskään sisämarkkinasääntöjen rikkomuksia. Me kaikki ymmärrämme, että tämä on hyvin hankala tasapaino, joka on löydettävä. Ja sitten toinen asia liittyy tämän rakenteen eri osioihin. Ja ikävä kyllä kollegamme Peter Simon nyt ei enää ole paikalla. Meillä on talletussuojajärjestelmä, meillä on yhteistä valvontaa, Meillä tulee olemaan yhteinen kriisinratkaisumekanismi, mutta ei saa unohtaa, että nämä kolme pilaria liittyvät pankkiunioniin ja meillä on kuitenkin yksi valvoja. Meillä tulee olemaan yksi kriisiratkaisu, viranomainen, yhteinen rahasto. Mutta entäs sitten talletussuoja? Mitkä talletukset on suojattuna? No, meillä on yksittäisiä järjestelmiä tällä alalla, eikä ole minkäänlaista ennalta järjestettyä yhteistyötä, kun suojellaan kansalaisten talletuksia, jotka ovat alle tämän kynnysarvon. Eli tämä täytyy muistaa. Ja nämä talletukset pitää suojata 100 000 asti. Eli tähän liittyy tärkeä kysymys. Me haluamme pitää kiinni sisämarkkinoista, mutta meillä täytyy olla järjestelmä, jonka avulla saadaan selkeyttä sen suhteen, kuinka pitkälle voidaan mennä bail-in-välineiden kanssa. No, meillä on tämä bail-in-järjestelmä. Me olemme ponnistelleet kovasti, jotta voimme varmistaa, että meillä on yhteiset säännöt. Ja tietysti sitten Täytyy yhtenäistää harmoja, sääntöjä sen suhteen, milloin näitä eri rahastoja voidaan käyttää. Ja sitten täytyy katsoa, mikä näiden rahastojen varsinainen rooli on. Ja mielestäni tämä rahasto ei ole mikään maksumekanismi, vaan se on pääoma väline, jonka avulla voidaan toteuttaa kaikkia toimia, joita on toteutettava, jotta voidaan pelastaa joku instituutio. Tiedän, että kaikki talletukset eivät ole samanlaisia. Suuret talletukset eivät saa samanlaista kohtelua kuin pk-yritysten talletukset, joten toivottavasti voimme löytää yhteisen lähestymistavan tähän kysymykseen. Mutta minä en pystyisi selittämään kansalaisille, että meillä on rahasto, jolla voidaan suojella tiettyjä talletuksia, mutta talletusten osalta on sitten viimeinen olien korsi, eli kansallinen turvaverkko, josta maksetaan korkeintaan 100 000 talletukset takaisin. Siis tätähän emme halua. Meidän on näitä institutionaalisia suojelujärjestelmiä ja meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla voidaan ottaa mukaan nämä hyvin mielenkiintoiset järjestelmät. Mutta myöskin on taattava kansalaisille muissa maissa, jotka eivät ole samoissa järjestelmissä, en nyt sanoisi, että samanlaisessa tilanteessa, mutta kuitenkin meidän on annettava heille jonkinlaisia takeita. Sitten on rahoitusongelma. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että rahastoa pitää heti vahvistaa, jotta se olisi uskottava. Meidän täytyy itsemme miettiä, millä tavalla voidaan taata, että rahasto ei ole pelkkä paperitiikeri, tai että kestäisi kauan ennen kuin se on riittävän vankka rahoituksellisesti, ja ettei se toimisi ennen kuin se on ihan täynnä. Eli todellakin toivon nyt puheenvuoroja tästä asiasta, ja tiedän, että tällaiset ongelmat ovat puheenaiheena myöskin neuvostossa – ja toivottavasti saamme aikaan jonkinlaisen yhteisen sanamuodon, jonka avulla tämä ongelma voidaan ratkaista. Olen myöskin pannut merkille ongelmat, jotka liittyvät äänestysoikeuksiin. Ja olen saanut erilaisia viestejä. Ja käsittääkseni meidän täytyy taata instituutioiden kautta yhtenäinen kulttuuri toiminnassa, kun otetaan, tehdään erilaisia päätöksiä johtokunnassa. Eli täytyy sitten katsoa, miten tässä onnistutaan. Olen pannut merkille sen, mikä Corin Wortman sanoi, ja toisaalta no, Silvin viesti oli hyvin nopeasti luettu, joten en ihan kaikkea ymmärtänyt, mutta ilmeisesti hän ei ollut kovin halukas antamaan keskuspankeille äänestysvaltuuksia, joten tätäkin täytyy miettiä. No sitten on tietysti paljon asioita. Meillähän on jo sopimuksia, kun ajatellaan sitä, kuka voi käynnistää tämän kriisin ratkaisuvaiheen. Meidän täytyy kuitenkin miettiä monia muita asioita, joista tällä hetkellä ei vielä ole puhuttu tarkistuksissa. Yksi asia on se, mistä Wolf Klintz puhui, eli tämä siirtymäkausi. Sitten tähän liittyy muitakin kuin näitä kansallisia kriisiratkaisurahastoja, joita on jo olemassa, vaan täytyy myöskin miettiä, miten hoidetaan tämä laadun arviointi siirtymävaiheessa tämän järjestelmän osalta koska se on ennakkoehto. Ja sitten täytyy miettiä selkeitä yhteisiä sääntöjä. Ja monet kollegat puhuivat tästä. Yhteiset säännöt, mitä tulee pääomittamiseen tai varaston käyttämiseen. Sharon Bowles ja Vicky Ford puhuivat tästä selkeästi. Erityisesti mitä tulee ennaltaehkäisevään pääomittamiseen, jota on ehdotettu neuvoston puolelta, ja silloin kansallisin varoin voidaan pääomittaa, jos siihen liittyvät nämä viimeisen oljenkorren mahdollisuudet, jotka on mukana näissä kriisiratkaisumenettelyissä. Eli miten tässä toimitaan kun on yhteinen kriisiratkaisu mekanismi ja yhteinen valvontamekanismi. Ja sitten on paljon muitakin asioita. Yritin painaa merkille puolalaisen kollegan huomiot ja se, mitä Lullin suositteli. Meidän täytyy toimia selkeästi ja täytyy katsoa, millainen suhde on eri jäsenten tai pankkien välillä, jotka ovat mukana pankkien unionissa ja sitten taas ne, jotka haluavat jäädä sen ulkopuolelle. Mutta osa liittyy suoraan tähän kriisiratkaisumekanismiin. <clears throat> Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen teksti. Sitten artikloihin liittyy paljon yksityiskohtia ja Sven esitti niihin liittyviä kysymyksiä, samoin Vicky Ford – Nämä lukemat ilmeisesti ovat muuttuneet, mutta joka tapauksessa tarkistukseni tarkoituksena oli antaa enemmän valtuuksia, juuri niin kuin Vicky Ford tulkitsi asian, eli enemmän valtuuksia, mikäli kriisinratkaisuviranomainen tekee päätöksen, ja että tätä ei ole riittävästi tulkittu kansallisen viranomaisen tasolla, niin silloin voidaan toimia suoraan. Eli tässä on paljon tarkistuksia, joten tämä selkeyttää tekstiä. Ja sitten kansallinen osallistuminen. Minun tarkistuksissani olen pyrkinyt siihen, että ei ole päätöksiä, joita on tehty yhteisön tasolla ja jotka sitten suoraan vaikuttavat finanssipoliittiseen vastuuseen eri jäsenvaltioissa – ilman mitään rajoja. Käytännössä olen käytän jopa kieltänyt, että näin saisi käydä, mutta tietysti näistä täytyy vielä, näitä asioita täytyy katsoa vielä uudelleen. Ja jos kollegat katsovat, että tämä kohta ei ole riittävän selkeä, niin voin muokata se vielä uusiksi. Kiitoksia, meillä on vielä paljon työtä tehtävänämme. Tarkistelen hyvin huolellisesti kaikkia tarkistuksia, joita kollegat laativat, ja Haluaisin kiittää tästä avoimesta keskustelusta. Siitä on ollut minulle paljon apua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Määräaikatarkistun jättämiselle on lyhyt. Se on 18. lokakuuta, mutta tämän tiedettiin etukäteen. Ja tarkistusten jättäminen avattiin välittömästi sen jälkeen, kun mietintö luotiin. Eli Tämä on ollut auki jonkin aikaa. Eli pankan merkille, eli määräaika jättämiselle on 18. lokakuuta kello 17. Ja niistä keskustellaan sitten 18. marraskuuta. äänestys 25. marraskuuta ja sitten täysistunnossa maaliskuussa 2014. Toivottavasti olemme päässeet asiasta sitten sopuun neuvoston kanssa siihen mennessä. Sitten seuraava kohta. So, so we have formally a, a discussion of the... Eli meillä pitäisi keskustella tarkistuksista, jotka liittyvät Hans-Peter Martinin lausuntoon hän ei ole täällä, koska hänellä on vähän liikenneongelmia, niin kuin aika monilla muillakin tänään. Mutta hän on kuitenkin toimittanut tänne viestin, jonka voin lukea esit- valmistelijan nimessä. Eli EUn takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Eli Hans-Peter, ensinnäkin pyydän anteeksi että olen myöhässä äänestyksestä, mutta Saksassa on tapahtunut vakava liikennoittomuus, joka haittaa liikennettä. Ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet erittäin myönteistä yhteistyötä. Me olemme varjoesittelyiden kanssa saaneet aikaan kohtuullisia kompromisseja, vaikka on pyydetty kohta kahdelta äänestyksiä kompromissien C ja H osalta, mutta minun osaltani olisi tärkeää, että hyväksytään kyseiset kompromissit. Ja olen iloinen siitä, että voimme panna tätä tärkeitä kohtia, kuten raportointistandardipankkien osalta ja välikäsien osalta ja myöskin sitten investointiprojektien edunsaajien osalta. Kompromissien avulla voimme lisätä avoimuutta, mitä tulee investointipankin rahoitukseen, ja valvontaa myöskin paranee rahoitettujen hankkeiden osalta. Samalla voidaan vähentää spekulaatioriskejä prosessin aikana. Ja pyytäisin, että varjoesittelijät ja muut kommentoivat tarkistuksia. Ja jos niistä pitää vielä lyhyesti keskustella, niin toivottavasti hän ehtii siihen mennessä. Hän vielä ei ole ehtinyt, eli täytyy katsoa, mutta tämä oli siis viesti Hans-Peter Martinilta. En tiedä, onko varjoesittelijöistä kukaan halukas kommentoivan Luhan.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 Kiitoksia. Sitten SND-ryhmästä Elisa. Sinäkö puhut Bermanin nimissä? And, um... Kyllä. Kyllä puhun. Puhun hänen puolestaan. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä. Sosiaalidemokraattinen ryhmä tukee täysin ehdotusta, ehdotuksia, jotka on tehty. Komission ehdotus itsessään on erittäin tervetullut monestakin syystä. Yksi niistä on se, että tämä uusi päätös keskittyy ähm, investointipankin toimintaan, joka liittyy ähm, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Ja tämä on eh, paremmin linjoilla yhteisöpolitiikan kanssa, tämä on erittäin tervetullut asia. Sitten myöskin johdonmukaisuuden kannalta äh, verrattuna muihin Euroopan unionin välineisiin. Ehdotuksessa on keskitetty pk-yritysten rooliin ja ilmastonmuutokseen sekä sen vastustamiseen että siihen sopeutumiseen. On erittäin tervetullutta, että ehdotus laajentaa Euroopan unionin takuita tulevalle 2014-2020 kaudelle kuuden kuukauden mahdollisen pidennyksen kerran. Tämä on erittäin tärkeä asia myöskin. Jälleen kerran ollaan sitä mieltä, että tämä luonnos parantaa komission ehdotusta ja olemme hyvin kiinnostuneita pitäytymään niissä vaatimuksissa, että EIP pitäytyisi kestävissä pankkiperiaatteissa tulevaisuutta ajatellen ja myöskin pyrkisi vastustamaan veroparatiiseja. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja pidettäisiin myöskin, että rahoituksen osalta oltaisiin läpinäkyvämpiä, jotta olisi selkeää, kenelle rahoitus menee. Näillä erityishuomioilla e, läpinäkyvyyteen liittyen ja kaiken veroparatiisien vastaisen taistelun huomioon ottaen – mukaan lukien me olemme erittäin vahvasti tukemassa näitä kompromissitarkistuksia sellaisena kuin esittelijä on ne esitellyt. Ja jälleen kerran haluaisimme esittelijä tässä kiittää hänen työstään. Tämä oli siis eh, sosiaalidemokraattisen ryhmän kanta. Äh, Nils. Kiitos tänä Aldesta, Nils. I just want... Kiitoksia. Pari lyhyttä kommenttia. Me tuemme kaikkia kompromisseja ja mielestäni on tärkeää, että löydämme oikean tasapainon avoimuuden ja rahanpesun vastaisen toiminnan välille ilman, että lisätään liikaa byrokratiaa investointipankille. Olen laatinut kaksi suurista tarkistusta, eli että tar- siirretään tarkistuksesta 76 osa kohtaan 16 olen ollut yhteydessä investointipankkiin ja ehdotan, että artiklasta poistetaan vaatimus, että investointipankki välittömästi keskeyttää lainojen maksut ennen kuin Olafin tutkimuksen tulokset ovat saatavina. Tämä aiheuttaisi paljon ongelmia investointipankille, koska se saattaisi keskeyttää maksut pitkäksi ajaksi mitä tulee petokseen ja korruption vastaisen torjuntaan, niin investointipankki voi toimia myöskin omien tutkimustensa nojalla. Pankin mukaan pitää ottaa huomioon markkinastandardit ja olisi vaikea saada hyväksyttyä näitä muilla tahoilla. Siksi ei ole parlamentin eikä investointipankin etuna lisätä pyyntöä uudelleen lisätä näitä mietintöön, eli siksi olen tehnyt tästä artiklasta suullisen tarkistuksen. Is anybody speak? Kiitoksia. Onko vihreistä ketään puhumassa tästä? Filip? I find it an interesting situation.